jälkimaku. Sen me haluamme saada aikaan näillä virastoilla ja tällä mietinnöllä ja kiitän kaikkia myönteisistä puheenvuoroista. So thank you, colleagues, debate. No niin, kiitos kollegat. Päätämme keskustelun aiheesta ja äänestämme tästä huomenna kello 12. thank you once more to... Kiitos myös komissaari Kallasille. Seuraavana esityslistalla on Iturgais Angulon mietintö, vetoomusvaliokunnan vuosittainen mietintö vuodelle 2009. Komissaari Sechkovic tulee paikalle. And I give the floor to... Ja annan puheenvuoron esittelijälle, herra Iturgais Angulolle. Neljä minuuttia hoy me complace venir aquí a presentar a sus señorías. Kiitos puhemies. Haluaisin tässä esitellä kollegoille vetomusvaliokunnan vuosittaisesta, vuotisesta työstä raportin. Tässä oli kyseessä to, ö, toimikauden vaihto kuudennesta seitsemänteen ja kaksi kolmasosaa ö, on uusia jäseniä nyt parlamentissa. Tässä raportissa tarkoituksena on kertoa, miten vetomusvaliokunta on vuoden aikana toiminut. Ja yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, miten parlamenttiin voidaan vetomus tehdä. Ehkä osoittaa meidän menestyksistä, mutta tässä kertomuksessa kerron, miten olemme aikaisempia suosituksia täytäntöön panneet kehittäen valiokunnan työtä. Päähaaste tulevaisuuden kannalta liittyvät Lissabonin sopimuksen voimaan astumiseen. Sehän tuli voimaan ensimmäinen 12.2009. Ja paitsi, että siinä Euroopan parlamentin rooli vahvistuu, niin Siinä annetaan mahdollisuus myös kansalaisille osallistua päätöksentekoprosessiin niin, että kansalaisilla on oikeus tehdä ehdotuksia siitä, miten EU-politiikkoja voitaisiin kehittää ja parantaa ja toimintoja voitaisiin parantaa. Tämä valiokunta pitää hyvänä sitä, että että työjärjestyksen 50 artikla on antanut mahdollisuuden tuoda esille tämän, tai ottaa käyttöön tämän kansalaisaloitteen. Ja Lissabonin sopimuksen pohjalta vetomukset Euroopan parlamenttiin loisivat linkin myös parempaan yhteistyöhön Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä varsinkin silloin, kun vetomukset liittyvät muihin kuin eurooppalaisiin kysymyksiin, jotta kansalaiset saavat oikealta tasolta oikean vastauksen. Haluaisin kiinnittää jäsenten huomion siihen, kuinka sitova on myös perusoikeuskirja sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan. Haluaisin korostaa tämän peruskirjan merkitystä sen osalta, että kansalaisten oikeuksia nyt ymmärretään paremmin ja ne tuodaan paremmin esille. Minä uskon siihen, että oikeita päätöksiä tehdään, jotta voitaisiin varmistaa se, että toimielimiin liittyvät kysymykset tulevat esille niin, että EU myös pystyy liittymään Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Vatomusvaliokunnassa tulee päivittäin esille erilaisia kysymyksiä esimerkiksi omistusoikeudesta eri jäsenvaltioissa – Tiedämme, että parlamentti ja komissio ei pysty mitenkään juridisesti vastaamaan tällaisiin kysymyksiin, jotka liittyvät puhtaasti jäsenvaltioihin sisäisiin asioihin. Euroopan parlamentilla on Euroopan oikeusasiamiehen kanssa tiiviit suhteet ja me, me onnittelemme hänen työtään ja hänen työnsä julkiseksi tekemistä. Joskus kyseessä on EU. Jos kyseessä on EU-toimielinten väärät ratkaisut, niin silloin meidän pitää EU-tasolla saada aikaan tiettyjä käytännön sääntöjä. Internetjärjestelmä olisi hyvä, jos siihen pystyttäisiin kertomaan paremmin näitä menettelytapoja kansalaisille ja, mikä heidän tapauksessaan olisi paras mahdollinen vetoomus tie. Tämä olisi tämmöinen yhden ikkunan tai yhden luukun järjestelmä. Vuodesta 2007 on ollut nämä muut kuin vetomukset, joita olemme joutuneet hylkäämään liittyen pitkälti henkilöstövoimavarojen puutteeseen. Ne itse asiassa ovat jopa 25, edustavat 25 prosenttia kaikista meille esitetyistä vetoomuksista, jotka saattavat liittyä sellaisiin päätöksiin, viranomaispäätöksiin, jotka ovat kansalaisten vastaisia. Sitten miten vetomuksia käsitellään poliittisten ryhmien pitäisi laatia jäsenille selkeät ohjeistukset siitä, miten eh, käsitellään vetomuksia eh, eh, muualla. Lopuksi tähän haluan kiittää valiokunnan sihteeristöä kovasta työstä ja siitä, että minä sain valmistella tämän mietinnön. Seuraavalla kerralla. Jos haluatte pyytää, tai puhua kaksi minuuttia yliajan, niin pyytäkääpä sitä. Seuraavaksi sitten komissaari Sechkovic, olkaa hyvä. President. Uh, Suuret kiitokset puhemies, hyvää iltaa kaikki. Ensinnäkin haluaisin kiittää herra Irturgaisia tästä erinomaisesta mietinnöstä ja tärkeästä työstä, jota hän selvästi on tehnyt mietintöä valmistellessaan. Täytyy todeta, että että tämä työ on äärimmäisen laadukasta. Rouva McGuinness on tuottanut myös hyvin tärkeän ja informatiivisen mietinnön aikanaan. Tutkittuani tätä mietintöä mm, totesimme komissiossa, että tässä on hyvin paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia, ehdotuksia, miten voimme tehdä parempaa yhteistyötä tulevaisuudessa. On tunnustettava, miten vetomusten merkitys kasvaa. Me näemme, että niiden lukumäärä ja myös vetomusten jäsenten eh, esittämien kysymysten alojen määrä kasvaa. Haluan tässä yhteydessä myös osoittaa kunnioitukseni vetomusvaliokunnan uudelle puheenjohtajalle Rova Matsonille, koska hän on onnistunut erittäin lyhyessä ajassa saamaan uutta vauhtia, uutta tehoa eh, vetomusvaliokunnan toimintaan, vetomusten käsittelyyn ja luonut myös erittäin hyvät suhteet parlamentin muihin valiokuntiin sekä komission. Haluaisin jatkaa nyt eh, toistamalla sen, että tietenkin komissio on valmis tekemään yhteistyötä vetomusvaliokunnan kanssa kaikissa kysymyksissä, jotka vetomuksiin liittyvät. Ja luonnollisesti olemme valmiita antamaan asiantuntija-apua, tarjoamaan sitä, mikä on usein tärkeää, eli taustaselvityksiä näistä kysymyksistä. Olemme valmiita hyvään tiedonvaihtoon, koska aikaa on vain rajallisesti. Sallin, että herra puhemies, että keskityn kolmeen eri seikkaan, jotka komission näkökulmasta ovat äärimmäisen tärkeitä ja merkityksellisiä. Sanoisin, että kaikkein tärkein seikka on se, että tunnustetaan, miten tärkeä asema tässä kaikessa yhteistyössä on sillä yhteistyöllä, jota kansalliset viranomaiset ja kansalliset parlamentit tekevät. Minä kuuntelin juuri hyvin huolella hänen ideoitaan tiiviin yhteistyön luomisesta jäsenvaltioiden vetomusvaliokuntien kanssa, sillä usein on niin, että kun tämä tulee Eurooppa-lainsäädäntöön liittyen, kyseessä ovat kuitenkin kansalliset viranomaiset, jotka vastaavat lainsäädännön täytäntöönpanosta. Te vetoatte myös luettavuuden, käyttäjälähtöisyyden puolesta kun on kyse komission tiedonannoista ja vastaavista. Me olemme pyrkineet parantamaan työtämme tältä osin. Haluaisinkin korostaa, miten loistava on teidän verkkosivunne. Yritämme saada vetoomusten esittäjät sitä kautta usein relevantin tiedon ääreen. Ja viimeisenä vielä olen hyvin tyytyväinen siitä, että olemme onnistuneet saamaan aikaan puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission välillä. Ja erityinen seikka, joka otettiin esille mietinnössä, koski tämänhetkistä rikkomusmenettelyä. Eh, hyvä, että siihen on saatu aikaiseksi ratkaisu. Tiedän, että aikani on päättynyt, joten päätän tähän ja odotan mielenkiinnolla keskustelua. Suuret kiitokset. Thank you, commission. Kiitoksia komission Sitten poliittisten ryhmien eh, puheenvuorot kansanpuolueesta. Edustaja Kroni aloittaa puolitoista minuuttia. Monsieur le Président. Kiitos puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Haluan ensinnäkin onnitella iturkaisia hyvin tehdystä työstä. Tämä mietinnön sisältö on hyvä. Haluaisin kuitenkin korostaa kahta ongelmallista aihetta, jotka myös esittelijä otti esille. Ensinnäkin on hyvin tärkeää, että kansalaisille annetaan tietoa siitä, mikä on tämä kansalaisaloitteen ja vetoomus vetoomusmenettelyn ero ja toisaalta oikeusasiamiehelle tehdyn valituksen ero. Kaikissa näissä on omat prosessinsa kun minä tapaan äänestäjiä, niin he eivät tunne edes tätä mahdollisuutta tehdä vetoomuksia parlamenttiin. Miten kansalaisille voitaisiin selkiyttää ja antaa mahdollisuuksia saada tietoa näistä eri prosesseista? On hyvin tärkeää, että Euroopan parlamentti käyttää paremmin tai tiedottaa paremmin asiasta internetin kautta, jossa voitaisiin selittää se, miten vetoomus tehdään samalla tavalla ei ole myöskään tietoa siitä, miten vetomuksen tekijä voisi seurata vetomuksensa eh, käsittelyä parlamentissa, joten tässä avoimuus ei ole toteutunut. Tarvitaan lisää näkyvyyttä, jotta kansalaiset saavat tietää, että me olemme heidän puolellaan ja että me, olemme, me kuuntelemme heitä. Euroopan parlamentin pitäisi saada aikaan nyt jonkunnäköinen, tai pitäisi täyttää tämä tiedon aukko, eh, ei mitenkään lainsäädännöllisillä menettelyllä, vaan kansalaisia lähellä olevalla menettelyllä. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Sitten sosiaalidemokraateista edustaja Paljadelli. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin lämpimästi kiittää herra Itrokaisia sitä tärkeästä mietinnöstä, jonka te olette äh, laatinut. Ja se on erittäin tärkeää, että olette tänne äh, kirjanneet myöskin nämä tilastotiedot ja ylipäätänsä korostaneet sitten äh, vetomusvaliokunnan roolia suhteessa kansalaisiin. Se, se edesauttaa luottam- molemminpuolisen luottamuksen rakentamista ja valiokuntaan valiokunnan tehtävä, kuten on todettu, on te, sen velvollisuus on tehdä yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa, pyrkiä karsimaan byrokratiaa ja yritä, pyrkiä kaiken tavoin tehostamaan yhte, valiokunnan työtä. On erittäin tärkeää, että me saamme säännöllisesti tietoa menettelyistä Samoin myöskin laadimme, perustamme uuden internetportaalin, josta, jossa kansalaiset voivat sitten purkaa huoliaan täydentämään näitä kansallisia äh, mahdollisia vaihtoehtoja. Toivottavasti äh, tämän parlamentti hyväksyy nämä mietinnän ja äh, johtopäätökset niin, että tällä kautta saadaan, voidaan, voidaan vahvistaa eurooppalaista identiteettiä. Edustaja Harkin, olkaa hyvä. Minutes. Thank you, uh, Mr. Chairperson. Kiitokset puhemies. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää varsin kattavasta mietinnöstä. Minä olen ollut vetomusvaliokunnan varajäsen kuusi vuotta ja tuona aikana olen tehnyt tiivistä yhteistyötä joidenkin vetomuksen esittäjien kanssa ja työskennellyt, kuunnellut muita. Ja ensimmäinen seikka, joka minua aina huolestuttaa, on se, että yleisesti ottaen kansalaisilla on hyvin erilainen kuva EU-toimielimistä kuin meillä parlamentin jäseninä tai teillä komission jäsenenä. Meidän pitää asettautua heidän tilansa, jos me haluamme todella todella tehokkaan kansalaislähtöisen prosessin. Tarvitsemme jonkinlaisen paneelin, joka koostuu vetoomusten esittäjistä. Meidän on kuunneltava, mitä he sanovat, käytettävä sitä lähtökohtana, jotta saamme aikaan myönteisen muutoksen. Monille kansalaisille vetomuksen esittäminen Euroopan parlamenttiin on viimeinen holienkorsi pitkän matkan jälkeen ja he ovat usein jo varsin turhautuneita. Meidän vastuullamme on pehmentää heidän polkuaan niin paljon kuin mahdollista ja ehdotus, että että EU-oikeus verkkosivu muutetaan käyttäjäystävälliseksi yhden luukun pisteeksi on hyvä ehdotus, mutta meidän on myös tuettava kansalaisia tämän koko prosessin aikana. Tarvitaan äh, selityksiä siitä, mitä tapahtuu missäkin prosessin vaiheessa näitä erilaisia ei hyväksyttäviä vetomuksia tulee joka vuosi ja tästä pitää olla selvä. Emme koskaan saa varmaan selitettyä kansalaisille, mitkä ovat toimielimen ja unionin valtuudet ja mitkä eivät. Pitää tehdä niin, että jos jotain vetomusta ei voida hyväksyä, se selitetään selkeästi ja ehdotetaan myös, miten asiassa ehkä voisi edetä. Ja kaksi seikkaa vielä lopuksi. Minä tuen kohtaa 17, jossa pyydetään komissiota käsittelemään näitä harhaanjohtavia puhelinluetteloyrityksiä, koska vuodesta toiseen pienet yritykset joutuvat näiden pommituksen kohteeksi. Ja lopuksi vielä tässä puhutaan puhutaan siitä suorasta vaikutuksesta, joka EU-lainsäädännöllä on kansalaisten elämään ja miten he parhaiten voivat arvioida sen tehokkuuden ja puutteet. Me lainsäätäjinä ja komission jäsenet lainsäädännön aloitteen tekijöinä saisimme kuunnella tätä ja käyttää tätä sellaisena vahvistavana palautuskierroksena sen sijaan, että olisi kyse jostakin umpikujasta. Harkin. Kiitos edustaja äh, Harkin. Sitten vihreältä edustaja Hauken. Kiitoksia äh, äh, puhemies. Minäkin haluaisin kiittää äh, esittelee Itrikaisia, Itrikaisia enemmän mm, mietinnöstä, mutta koska aika on tiukilla, äh, keskitynkin vain tekemimme muuta esityksiin. Minä haluamme äh, viitata tiettyihin e-, esimerkkeihin, joissa todellakin halutaan saada kansalaiset ymmärtämään siitä, mistä tässä on kysymys me olemme työskennelleet yhdessä kansallisten ja valtion ja kuntien viranomaisten kanssa erilaisista väärinymmärryksistä. Jos me vain puhumme tästä abstraktista työstä ja, ja hyvistä tarkoitusperistä huolimatta, niin että olemme tehneet tästä, yrittäneet tehdä työstämme ymmärrettävämpää kansalaisten keskuudessa ja todettu, että EU-tuomioistuin on sitten vielä kansallisten tuomioistuimen yläpuolella, toisin kuin monet uskovat. Näin sitten tuo, kansallisissa tuomioistuimissa juttuja on, on jo ajettu äärimmäisyyksiin asti, mitä tulee tiettyjen yksityisten raha, rahallisiin mahdollisuuksiin. Eli tässä yhteydessä sitten EU-tuomioistuin on hyvin tärkeä liittolainen. Meidän täytyy myöskin sitten pyrkiä varmistamaan, että myöskin komissio kantaa vastuunsa tässä, tässä työssä. Meidän pitää löytää uusia menetelmiä. Toivottavasti komissio ei, ei nyt sitten kierrä ja kaara vastuutaan lopuksi, mitä, mitä tulee oman valiokuntamme työjärjestykseen ja toimintamenetelmiin menemättä yksityiskohtiin. Meidän täytyy aina muistaa, että jos, jos joku, jokin toimii sitä lähtee, turha lähteä turhaan korjaamaan tähän joutavan keskusteluun on käytetty aivan liikaa aikaa. Kiitos perustaja Alkan sanoa puhemies siellä Bro. Olkaa hyvä. Następnie chciałbym przyłączyć się do podziękowań dla sprawozdawcy. Kiitos. Haluan yhtyä edellä puhujiin kiittäessäni esittelijää. Ja haluan kiinnittää huomionne siihen, että, että valiokunnan työ, työhön on vaikuttanut suuresti Lissabonin sopimuksen voimaan astuminen tässä uudessa tilanteessa nimenomaan parlamentilla – on avainrooli silloin, kun tätä kansalaisaloiteasiaa viedään eteenpäin. Vetomusvaliokunnalla myös on tärkeä tehtävä osana parlamentin valvontatehtävää. Ja tällä valiokunnan tehtävä liittyi esimerkiksi Saksan tai sitä voidaan verrata saksalaiseen järjestelmään, jossa saksalainen tuomioistuin päätti tai katsoi, kuinka rajalliset valtuudet sillä on päättää lapsien sijoittamisesta avioero, monikulttuurisessa avioerotapauksessa. Erilaisia edellytyksiä tietenkin tulee ottaa huomioon valiokunnassa myös se, kuinka tai mikä rooli on perusoik- perussopimuksella. Edustaja Maija Guesta, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Señor presidente, eh, bueno, yo también quería sumarme a las Kiitokset puhemies minunkin puoleltani sydämelliset onnittelut ja kiitokset esittelijälle myös ryhmäni nimissä. Tässä on kyseessä yksityiskohtainen mietintö, joka koskee valiokunnan konkreettista työtä vuoden 2009 aikana. Vetomukset ovat yhä enemmän tehokas väline, jota kansalaiset voivat hyödyntää ja siksi näitä vetomuksia on myös lukumäärällisesti enemmän verrattuna edellisvuoteen vuoteen 2008. Se jo yksin osoittaa, että Euroopan parlamentilla on tässä väline, hyödyllinen väline, kun halutaan tehdä vetomuksia sisämarkkinakysymyksistä, ympäristöasioista, Saksasta, Espanjasta, Romaniasta. Nämä ovat ne kärkimaat. Toivottavasti tällä ei ole mitään tekemistä äh, tuon jalkapallon kanssa, että Saksa on tässäkin edellä Espanja. Kyse on kuitenkin hyödyllisistä tahoista, monista ihmisistä, jotka haluavat kääntyä puoleemme komission suhteenkin esitetään seikkoja, jotka halutaan korjattavaksi ja vetomusmenettelyä on parannettava. Vetomukset on yksinkertaistettava kaikkien kannalta, myös Euroopan parlamentin kannalta, mutta ennen kaikkea Euroopan unionin toimivaltuuksien osalta voitaisiin tehdä jonkinlaisia yksinkertaistuksia. Koko ekojärjestelmä, ympäristökysymykset ovat sellaisia, joissa komission vastuullisuutta on kiihdytettävä sillä usein kun jonkinlainen kirjelmä lähetetään, vastaus tulee hyvin myöhään ja näin syntyy suurta ympäristöpoliittista vahinkoa. Tässä kysymyksessä tarvitsemme paljon nopeamman mekanismin, siis sellaisen, jossa vetoomuksen esittämisestä komission vastaukseen ei kulu näin paljon aikaa, jottei myöskään synny niin paljon vahinkoa ympäristölle jotta oikeusmääräykset saadaan paremmin ja nopeammin pantua täytäntöön. Vastaukset on siis saatava nopeammin, jotta ei pääse syntymään peruuntumatonta vahinkoa. Tässä on voitu havaita jonkin verran parannusta vuoden 2009 aikana. 2009 oli vuosi, jonka aikana Espanja erityisesti kärsi eh, valvomattomasta kaupunkisuunnittelusta. Ja tähän kohdistui aivan erityinen huomio. Me kävimme äskettäin paikan päällä katsomassa ympäristön saastumista. Olemme voineet todeta, että tarvitsemme järkeviä välineitä ja jos me voimme nopeuttaa komission työtä ympäristöpoliittisten määräyksien antamisessa, kansalaiset ovat varmasti kiitollisia. Kiitoksia, edustaja Angela Wertman. Arvoisat kollegat, tämä Lissabonin sopimuksessa määriteltiin tämä vetomusoikeus erittäin tärkeäksi oikeuksi. Saksan kansalaiset ja Espanjan kansalaiset ovat selkeästi suurin vetojien ryhmä ja ja siellä, äh, ja tuolla kaukana perässä tulee sitten pieni Itävalta. Mutta kuitenkin selkeä äh, julki, julkisuus, on äh, myönteinen julkisuus on antanut äh, selkeä, myönteisen, myönteisen, selkeästi myönteisen panoksen Euroopan integraatiolla. Sillä on no, selkeä vaikutus kansalaisten arkeen. Kansalaiset voivat sitten vetomusten kautta suoraan saada yhteyden toimielimien, jotka muuten vaikuttavat, ovat hyvin, vaikuttavat hyvin etäiseltä ja byrokraattisilta. Tällaisten, äh, äh, äh, jos, joskus tämä, tässä vetomuksen kautta tämän unionin oikeudet konkretisoituvat, esimerkiksi ajatellaan vaikka esimerkiksi ammatillisten tutkintojen vastaavuutta. Minä, EUhan tukee näiden erilaisia liikkuvuusohjelmia tätä kautta selkeä vastavuoroinen tunnustaminen tulisi varmistua tätä tätä kautta. Kansalaiset eh, ovat edustettuna Euroopan parlamentissa edustajansa välityksellä. Sen vuoksi on sitten eh, tärkeää, että he voivat vetomuksen kääntyä suoraan meidän puoleemme eh, vetomusvaliokunnan tulisi vielä tehdä oh, työtään paremmin tunnetuksi jos äh, sitä, sitä kautta voitaisiin sitä myöskin äh, ratka, ratka, ratkaista äh, suuria kansalaisten kannalta tärkeitä ongelmia. Ja sitten esittelee lopuksi kauniit kiitokset. Kiitoksia teille, edustaja Vertman. Sitten edustaja Mazzoni seuraavaksi. Olkaapa hyvä. Te saluto il komissario Sefcovic. Kiitos puhemies ja tervehdin myös komissaaria. Vuosien kuluessa olemme vahvistaneet tätä Euroopan kansalaiskäsitettä ja löytäneet lisää oikeutusta kansalaisille ja heidän osallistumiselleen Euroopan unionin toiminnassa. Kuitenkin vetoomusten tulkintaa. Tietenkin Euroopan yhteisöjen perustajia isillä oli tietynlainen unelma ja meidän pitäisi nyt vahvistaa tätä EU-pilaria nimittäin sitä, miten kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia parannettaisiin. Vetoomusvaliokunta parlamentissa on oikeastaan paras mahdollisuus osa, kansalaisille ottaa osaa toimielimen tai toimielinten toimintaan ja senpä takia valiokunnan toiminnassa pitäisi tuoda esille nimenomaan kansalaiset näkökulma, ei niinkään tätä toimielin näkökulmaa. Tästä mietinnöstä käy ilmi, miten paljon vetomuksia on lisääntyvässä määrin vuosien mittaan valiokuntaan tullut komission ja valiokunnan pitäisi tehdä eh, yhdessä työtä. Olemme tiukentaneet myös eh, niitä kriteereitä, joiden perusteella vetomukset otetaan käsittelyyn. Edustaja Matsoni, teidän täytyy nyt ruveta lopettelemaan pikkuhiljaa. Aikani on aikani mennyt, ja sitä paitsi tulkitaan tavat ymmärtää, että tähän puhutte, puhutte kun papupata. 15 sekuntia. 15 sekuntia. Okay. Vorrei concludere con un auspicio. No sitten ihan loppusanaksi haluan toivottaa kaikkia hyvää ensi vuodelle. Toivottavasti komission kanssa yhteistyö tiivistyy ja luotan siihen, mitä komissaari Sefcovic sanoi meille tässä alkupuheenvuorossaan ja toivon, että valiokunta saa myös tietyn roolin tämän prosessin kehittämisessä ja, ja kansalaisaloitteen kehittämisessä. Kiitos vaan kovasti. Edustaja Könz, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Szépen, elnök úr, én is szeretnék gratulálni a jelentéshez. Azt gondolom, hogy pontos képet ad a kép... Haluan onnitella esittelijää. Tämä antaa hyvän kuvan vuodesta 2009, joka ei kuitenkaan mikään helppo vuosi ollut, koska yli kolmas osa komissionkin jäsenistä ja, ja valiokunnan jäsenistä vaihtui. Tämä oli myös aika, jolloin EU:ssa pyrittiin alijäämiä vähentämään. Ja vetomuksen tekijät eivät kuitenkaan näytä tästä huolestuvan, koska tässä heidän suurin huoleaiheensa on demokratiavaje. vaje ja se, miten kansalaiset ja toimielimet saataisiin lähemmäs toisiaan, on mielenkiintoista nähdä, että vetoomusten lukumäärä on vähän noussut, mutta sellaiset vetoomukset, joita ei ole voitu käsitellä, niin niiden määräkin on noussut. On hyvin tärkeää, että kansalaiset saisivat tietää, milloin on oikea hetki tai tilanne ottaa tai tehdä vetoomus parlamenttiin hyvin usein nämä vetoomukset ovat alalta, jossa eurooppalaista lainsäädäntöä ei ole tai jossa eurooppalaista lainsäädäntöä ei täytäntöönpanna riittävästi, tai aloilta, joilla kansalaiset haluaisivat lisäsääntelyä esimerkiksi tavaroiden vapaasta, liikku, tavaroiden vapaasta liikkumisesta. Haluaisin myös korostaa, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä Euroopan komission kanssa, erityisesti komissaarin kanssa, koska ilman sitä ei parlamenttikaan voi toimia tehokkaasti. Sen takia pitäisi tehdä nopeasti päätöksiä, koska vetomusten viivästyminen – herättää vain vää, tai herättää vääriä viestejä. Vetomusten nopea käsittely on ehkä pienillä kielillä vaikeampaa ja olisi tärkeää saada tämäkin asia hoidetuksi. Mm. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro herra Jaarille, olkaa hyvä. Äh, Vetomusoikeus on yksi tärkeimmistä Euroopan unionin kansalaisten oikeuksista. Näin voidaan mahdollisten oikeusloukkauksien tapauksessa tuoda väärinkäytökset esille. Ja nämä jätetyt esitetyt vetomukset ovat hyvä mittari Euroopan oikeusjärjestelmän toimimiselle. Siksi olen iloinen siitä, että meillä on ollut yli 9000 vetomusta enemmän kuin vuonna 2008. Mutta kansalaisilla on myös oikeus riittävään riittävän nopean vastauksen. Eli meidän on yhdessä jotenkin optimoitava vastauksemme ja menettelymme. Eli tällaiset ei-hyväksyttävät vetoomukset on lajiteltava nopeammin joukosta. Ne eivät kuulu tähän kattavaan menettelyyn asti. Toisekseen vetomukset, joista emme ole vastuussa, on nopeammin kohdennettava muualle. Ja kolmannekseen vetomusvaliokunnan jäsenten on nopeammin päästävä vuoropuheluun vetoomuksen esittäjän kanssa. Vetoomusvaliokunnalla on melkoinen mahdollisuus viedä Euroopan unionia hiukan lähemmäksi kansalaisia, tehdä siitä elävämpi. Ja yhdessä me, eli vetoomusvaliokunta, komissio ja tähän kohdennettu hallinto, voimme lähiaikana tarttua tähän mahdollisuuteen. Vielä kerran kiitokset esittelijälle hyvästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitos. Teillä sitten edustaja Busutil puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Aivan aluksi haluaisin kiittää kollegaa erinomaisesta mietinnöstä, herra Turkaisia. Tämä vetomusvaliokunta on yksi tärkeimmistä valiokunnista sikäli, että se muodostaa sillä meidän ja kansalaisten välillä. Ja tässä valiokunnassa me tarjoamme paitsi kansalaisille mahdollisuuden puhua meille, meille se varmistaa sen lisäksi myöskin sen, että me heitä kuuntelemme ja se, kansalaisten ääni kuuluu. Tämä ainoa ja yksi tärkeimmistä paikoista, ei aina, mutta yksi tärkeimmistä paikoista, jossa kansalaisen ääni kuuluu. Minä olin äh, Äh, äh, valmistellut äh, mietinnön valiokunnan nimissä koskien näitä, näitä yrityshakemistoja, jotka usein Äh, äh, saavat äh, kansalaisten, houkuttelevat kansalaisia ja pienyrittäjiä ilmoittamaan näillä sivuilla tietämättä välttämättä, että tämä tapahtuu maksua vastaan jotkut muutkin yhteisöt, koulut, kirjastot, sen tapaiset tahot, jotka eivät ole yrityksiä, ovat tällaisten hakemistojen uhreiksi joutuneet. Minä pyysin komissiolta ehdotusta tämän ongelman ratkaisemiseksi, mutta valitettavasti tätä vastausta en ole saanut ja penään sitä nyt edelleenkin jatkuvasti. Haluan, että komissio panee tämän korvan taakse. No- Varmasti komissio näin, komissaari näin tekee. Ja sitten tässä, yhte, tässä äh, viimeinen puhujamme, edustaja Kolarska-Baberska, olkaa hyvä. E, e, arvoisa Kiitokset puhemies. Tämä mietintö osoittaa hyvinkin yksityiskohtaisesti, miten tärkeä taho vetoomusvaliokunta on. Kansalaisemme kertovat meille jatkuvasti, että että jäsenvaltioiden toimielimet eivät onnistu noudattamaan eurooppalaista lakia ja me vetomusvaliokunnassa keskustelemme tällaisista vetomuksista, käsittelemme ne, mutta sen jälkeen emme tiedä, ovatko jäsenvaltiot ottaneet meidän päätöksemme millään tapaa huomioon meillä ei ole mitään riittävää seurantajärjestelmää, jotta tietäisimme, että johtopäätöksemme on pantu täytäntöön, otettu käytännössä huomioon. On hyvin hankalaa, jos emme tiedä, onko mitään tapahtunut ylipäätään. Ja näin vetomuksen esittäjät tekevät uuden vetomuksen, uuden valituksen. Yksi tällainen esimerkki on vetomus, joka on jätetty valiokunnallemme uudelleen ja meidän on tarkasteltava sitä jälleen kerran. Ensimmäisellä kertaa vetomuksen esittäjä kiinnitti huomiomme siihen, että Itämereen rakennettava Nord Stream kaasuputki on vaarallinen ympäristölle. Tuolloin, muistaakseni vuonna 2006, edellytimme, että komissio selvittää, onko vaikutusanalyysi tehty kunnolla. Tähän ei kuitenkaan ollut minkäänlaista riittävää seurantaa, ryhdyttiinkö tarpeellisiin toimiin ja siksi vetoomus palasi valiokuntaamme. Meidän on tiedettävä, mitä näille käsitellyille vetoomuksille tapahtuu. Kiitoksia. Nyt sitten äh, puheenvuorot ilman puheluettelua. Äh, Edustaja McGuinness ensin, olkaa hyvä. Kiitos äh, kovasti puhemies. Minä haluaisin kiittää esittelijää, mutta tämän ajan haluaisin kuitenkin käyttää äh, äh, muistuttaakseni tälle salille 2006-2007 valiokunnassa tehtävää työtä, jossa tällaisen valiokunnan tasavertaista elinolosuhteista. Se on, siinä oli siinä työssä ja siinä verottiin iso britannian hallitukseen niin, että tämä vakuutusyhtiö sitten tämä Equitable Life otettaisiin erityiseen tarkasteluun. Siinä todettiin, kun sen konkurssissa äh, todettiin, että äh, korvaukset äh, jäisivät 20 prosenttiin. Silloin tilapäisvaliokunta ei suinkaan päätynyt tällaiseen tulokseen. Ja nyt eh, haluaisin eh, uudestaan verrata siihen, että Iso-Britannian hallitus tämän sitten todella ottaisi eh, hoitaakseen tämän eläkevakuutusyhtiön konkurssin jälkihoidon. McGuinness, now Kiitoksia McKinnes. Edustaja Alfano, olkaa hyvä. Puhemies, tämä vetoomusmahdollisuus on yksi paras keino kansalaisille osallistua Euroopan unionin arkipäivään. Meppinä minä olen kansalaisten palvelijana täällä ja, ja senpä takia tämä on hyvin tärkeä oikeus minä. Anteeksi, voisitko vähän hidastaa? Tulkittaa olevat ihan pulassa. Italialaiset tuntuvat olevan tänään e- e- erityisen e- pikapuhujia. Niin, siis minä olen ryhtynyt tutkimaan vetomuksia – jotka valiokunnalle on esitetty. Valitettavasti artikla 5.3 työjärjestyksestä sanoo, että MEPit saavat katsoa asiakir saavat nähtäväkseen asiakirjat, mutta tuntuu siltä, että tietokanta on avoin vain valiokunnan jäsenille. En tiedä, onko tämä oikea tieto. En ole saanut tähän mitään lisätietoa ja vastausta. Emme tietenkään halua valiokunnan tiedon arvoa. Minulla nyt ei ollut tarpeeksi, tarpeeksi aikaa. Minuutissa ei saa mitään sanottua. Taituu. Ymmärrän kyllä, sanoo puhemies ja kehottaa kuitenkin rauhallisen puhun. Edustajamme Sesku seuraavaksi, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää kollegaani Iturgais Anguloa työstä tämän mietinnön parissa. Lissabonin sopimus on vahvistanut Euroopan kansalaisten oikeuden jättää Euroopan parlamentin käsiteltäväksi vetomuksia, mutta jotta näille vetomuksille saadaan myös jonkinlainen ratkaisu, on niiden aiheena ylipäätään oltava Euroopan unionin toiminta. Ja siksi me olemme tehneet tarkistuksen, jolla pyrimme siihen, että että unionin toimivaltuudet kuvataan ja selitetään paremmin ja niistä kerrotaan myös kansalaisille. Näin saadaan pyyhittyä pois tämä sekannus, joka liittyy vetomuksiin. Näin saadaan myös vähemmän sellaisia vetomuksia, jotka on hylättävä. Uskon, että on myös oltava jatkuvassa yhteydessä oikeusasiamiehen kanssa, jottei tarvita enää erityiskertomuksia, kuten 76 2002. Absolutely. Anteeksi. Huomasitteko, siinä, näinhän se onnistui varsin hyvin minuutissa rauhalliseen tahtiin. Edustaja Jättemäki seuraavaksi. Kiitoksia arvoisa puhemies. Onnittelut raportoija Irkutsia Saisille erinomaisen informatiivisesta raportista. En ole valiokunnan jäsen, mutta tästä raportista saa hyvän kuvan valiokunnan työstä ja myös vetoomusmenettelyn hyödyllisyydestä

mietintö tosiaankin. Mietin, äh, vetomusvaliokuntahan oli paras, paras valoissa vallankin edellisellä vaalikaudella ajatellen näitä tiettyjä käsittelymme päätyneitä vetomuksia. Minä haluaisin hiukan käsitellä tämän valiokunnan ja tämän menettelyn saatavuutta kansalaisten kannalla me, meidän, meidän pitää äh, painottaa oikeusasemiehen ja meidän valiokuntamme näkyvyyttä. Ja äh, haluan, meidän pitäisi myöskin sitten päivittää työmme tuloksia kansalaisten suuntaan ja ajatellen esimerkiksi loppuun saatettujen äh, vetomusten kohtaloa Esimerkiksi äh, hilja äh, hyväksyttiin Nord Stream äh, kaasuputkiasiasta päätöslauselman. Mutta mitä sitten, herää kysymys. To wskazać na wstępie, podkreślić, jak rośnie znaczenie... Ensinnäkin, puhemies, haluaisin korostaa sitä merkittävää roolia, joka vetomusvaliokunnalla on. Se on taho, joka auttaa ja pelastaa ihan tavallisen Euroopan unionin kansalaisen. Valiokunnan tekemä työ on äärimmäisen tärkeää monille eri kansalaisille. Heidän oikeutensa eivät välttämättä toteudu ja haluan korostaa, että meidän vetomusvaliokunnantamme tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä kansallisten parlamenttien vetomusvaliokuntien kanssa. Vetomusvaliokunnan valvontatehtävä suhteessa komissioon on myös hyvin tärkeä. Kiitoksia. Kiitos kovasti. Ja, ja nyt sitten luovutan puheenvuoron komissaarille Sefovicille, komission jäsentä. Kuulitte, mitä teiltä kysyttiin, mitä kommentteja painotettiin. Kiitoksia puhemies lämpimästi sanoistanne. Niin, yritän nyt keskittyä tärkeimpiin keskustelussa esiin nousseisiin seikkoihin. Ne voidaan jakaa kolmeen pääryhmään. Ensinnäkin parempi eh, kommunikaatio, informaatio. Toinen on yhteistyö Euroopan parlamentin ja komission välillä vetomusasioissa. Kolmas päälinja, eh, kolmas eh, asiakokonaisuus liittyy näihin erilaisiin rikkomuksiin. Olen jäsenten kanssa aivan samaa mieltä siitä, että tietoa on saatava jakelun paremmin ja tehokkaammin. Meidän on kyettävä selittämään kansalaisille, mikä kansalaisaloite on, mikä se, miten se eroaa vetomuksista, mit, mitkä heidän oikeutensa ovat, eh, eh, mitä, mitä tulee esimerkiksi eh, vaikkapa oikeusasemien toimintaan. EU-sta <clears throat> e on levitettävä yhä täsmällisempää ja parempaa tietoa. Ja tässä, tällä tavalla tätä asiaa edes, edesauttamalla saisimme kansalaiset paremmin perille äh, valiokunnan työstä. <clears throat> Esimerkiksi äh, teho, tehokkaamman ja parannellun äh, internetsivun kautta tämä e-, Eurooppa-sivusto pyrkii juuri tähän ongelman paneutu, paneutumaan IMKO, IMKO-valiokunnassa. Olemme sitä edelleen entisestään tehokkaammin, tehokkaammaksi hioneet ja parantaneet ja olemme valmiit sitten myöskin vetomusvaliokunnalle esittelemään. Ja olemme valmiit kaikin tavoin yhteistyössä tätä sivustoa parantamaan niin, että kansalaiset pääsevät paremmin perille, mistä täällä oikein on kysymys. <clears throat> mitä sitten tulee tähän äh, kansalaisaloitteen hyväksymiseen, siinä kansalaisille saa, kyettiin tarjoamaan aivan uusi työkalu eurooppa, eurooppalaisen lainsäädännön äh, säätämisessä. Haluan tätä asianomaista valiokuntaa aivan erityisesti kiittää, koska heillä oli sormensa pelissä äh, tämän asetuksen tai tämän aloitteen säädösten laatimisessa ja jatkossa tulemme varmaankin läheisesti Euroopan parlamentin kanssa tästä entisestään, eh, eh, entistä läheisemmin keskustelemaan. sitten kun tämä kansallisaloite on saatu todella toimintaan, sitten eh, voimme miettiä, millä tavalla sitä voidaan entisestään parantaa. Miten sitten tulee yhteistyöhön parlamentin ja komission välillä? Komissio, kuten sanottu, on avoin yhteistyön tehostamiselle. Me tiedämme, miten tärkeitä nämä vetomukset kansalaisillemme ovat ja ää, oivallamme tietenkin kuiten, toki sen, että, että paras vastaus on oikea vastaus. Muussa tapauksessa kansalainen turhautuu, mutta ei aina ole helppo ta- tuoda, saada selville selvää vastausta, koska se edeltää perinpohjainen selvitystyö, oikeudellinen, juridinen ja muunlainen tausto, taustatyö. Kuitenkin yhdessä voimme tarkastella keinoja, mitä, millä voimme tätäkin yhteistyömuotoa kohentaa. Sitten nämä rikkomukset kolmannekseen. Haluamme, haluan vakuuttaa nyt parlamentille, että me suhtaudumme tähän asiaan erittäin vakavasti. Kun, kun tarkastelemme tätä rikkomusmenettelyn avaamistihiyttä, se on ihan säännöllinen proseduuri komissiossa, Eh, ensinnäkin tietysti eh, komissio edellyttää, että kaikki jäsenvaltiot kunnioittavat eurooppalaista lainsäädäntöä ja noudattavat direktiivejä ja asetuksia. Sen jälkeen sitten käytämme kaikki mahdolliset keinot hyväksemme eh, pyrkiessämme kannustamaan jäsenmaita korjaamaan nämä väärin tapahtuneet Eurooppa, Euroopan lainsäädännön siirtämiset omaan lainsäädäntönsä. Mutta ja äh, aina sitten loppupeleissä meillä on mahdollisuus verota Euroopan äh, unionin tuomioistuimeen, jos toteamme, että jäsenmaa ei kuitenkaan ole onnistunut tätä eurooppalaista lainsäädäntöä oikealla tavalla omassa lainsäädännössään ilmentämään ja toteuttamaan. Mitä sitten tulee äh, siihen, että Euroopan parlamentti haluaa lisää tietoa näistä rikkomus, rikkomusmenettelyistä? Olen iloinen, että nyt sitten olemme löytäneet yhteisen sävelen siitä, miten tämä jatkossa tulee sitten hoitaa. Meillä on tämän puitesopimus tästä asiasta. Äh, äh, voitte äh, omaa vaikutusvaltaan ei käyttää siinä mielessä, että voitte pyrkiä, voitte pyrkiä sitten vaikuttamaan omaan jäsenmaanne lainsäätäjiin niin, että Euroopan siellä sitten selkeästi huomioidaan. Ja kaikki muu sitten löytyy Eh, yhteistyöstämme sitten eri eh, sihteeristömme välityksellä. Kiitoksia e-, esittelijä vielä eh, saa loppu, loppu, loppupuheenvuoron. presidentti. Kiitos puhemies. Haluaisin nyt kiittää kaikkia keskusteluun osallistuneita. Täällä oli jonkunnäköinen yhteinen lanka punainen lanka näissä puheenvuoroissa, nimittäin se, kuinka tärkeä valiokunta on, koska tuhannet kansalaiset luottavat ja uskovat tähän valiokuntaan ja, ja, ja sen ratkaisuihin. Vetoomusvaliokunta on ehkä kaikista valiokunnista suorimmin yhteydessä kansalaisiin, joten sen rooli pitää taata ja, ja sen tehtäviä tai sen toimintaa pitää kehittää ja parantaa niin, että komissio, valiokunnan jäsenet ja kansalaiset uskovat tämän mahdollisuuden menestymiseen. Haluaisin tähän loppuun hyvin varovaisesti esittää komissaarille, että hän ottaisi esille nämä tänä iltana esille tulleet valitukset, jotka ovat hyvin perusteltuja. Täällä nimittäin tuli esille tiedon puute ja, ja nämä loputtomat viivästykset vetomusten käsittelyssä. Mm, meidän täytyy jotenkin nämä kysymykset ratkaista, varsinkin niiden vetomusten osalta, jotka ei, joita ei koskaan saada käsiteltyä loppuun joten valiokunnan ja komission pitää nyt ponnistella erikseen, jotta tällaiset avoimet vetomukset voidaan saada ratkaistuksi. Muchas gracias. Paljon, pa, paljon kiitoksia vetomusvaliokunnan vuosikertomuksesta laadittavasta mietinnöstä käytävä keskustelu on päättynyt. Äänestys toimitetaan huomenna. Sitten esityslistallamme on seuraavaksi vuorossa Eh, yhden minuutin puheenvuorot. Seera Lambrinidis tuolla havisee jo taustalla, eli annan hänelle nyt puheenjohtajan nuijan.